Pan So good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Voitteko istuutua? Niin voimme aloittaa äänestyksen. Meillä on aika monta esityslistan kohtaa vielä käsittelemättä. Ensin Työjärjestyspuheenvuoro, Karin. Mr. President. Puhemies, figuren lehti kertoi siitä, että viime viikolla eräs toimittaja tuli valeaseen kanssa tänne ja hän oli hyvin lähellä prinssi Charlesia, joka on kruunun perijä. Mitä sitten tulee tämän talon turvallisuuteen, niin voitteko vakuuttaa meille, että otatte nämä asiat vakavasti? Tämä puheenjohtajisto ei saa olla mitenkään nyt hampaaton tässä, vaan uudistusta tarvitaan turvallisuuteen. Thank you, Mr. Karim. I... Kiitoksia, Karim. Voin vakuuttaa teille, että tämä asia otetaan äärimmäisen vakavasti. Siitä on keskusteltu puheenjohtajakokouksessa saamieni tietojen mukaan, joten voitte olla vakuuttunut siitä, että parlamentti kiinnittää kyllä vakavasti huomiota tähän vakavaan asiaan. Now we can start. Nyt voimme aloittaa äänestyksen. Viimeaikaisten kehityskulkujen valossa Unkarin medialakia koskeva teksti täytyy, sitä täytyy muokata. Ja siksi ehdotan, että äänestystä lykätään säännön 177 kohta, kohdan 4 mukaisesti. Päätökset tulevista toimista, jotka liittyvät tähän asiaan, ja päätökset, jotka liittyvät uusiin takarajoihin, ne tehdään puheenjohtajakokouksessa torstaina 3. maaliskuuta. Haluaako joku puhua puolesta? Ei kukaan. Kukaan ei halua puhua tämän asian puolesta. Haluaisiko joku puhua vastaan? There is a lady at... Thank you very much, chair. Kiitoksia puhemies. Todellakin olen sitä mieltä, että näiden viimeaikaisten kehitysten eh, jälkeen, jotka esiteltiin komissiolle, mutta ei parlamentille. Meidän on lykättävä eh, päätöslauselmasta äänestystä, koska tämä päätöslauselma on mukautettava uusiin kehityssuuntauksiin. Kiitoksia, se oli puolesta. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron vastaan? No. If nobody, so we... Ei kukaan, joten ryhdymme äänestämään puolesta. Ketkä puoltavat lykkäystä? Against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämä asia lykätään siis. The next item. Seuraava kohta. Äänestys Zalba Pidegain äh, mietinnöstä se koskee EUn ja Korean vapakauppasopimuksen kahdenvälistä suojalauseketta. Äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan. Tarkistus 55 puolesta. Against. Vastaan tyhjää hyväksytty. Me äänestämme muutetusta ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt me äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Tässä äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Niin Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Congratulations. Onnittelemme esittelijää. Seuraava on Kalfinin mietintö EUn takuun myöntäminen EIPlle ja EUn ulkopuolella toteuttaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja takauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Teksti kokonaisuudessaan, mutta meillä on suullinen tarkistus. Äh, Kalfin, olkaa hyvä. Äh, äh, Hyvät kollegat, puheenjohtaja. Viimeisten kehityskulkujen valossa Välimeren alueella, Pohjois-Afrikassa ja kun ajatellaan niiden seuraamuksia, muun muassa muuttovirtoja Euroopan unioniin, haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta, jossa on muutamia lukuja tähän mietintöön. Tarkistus kuuluu seuraavalla tavalla. Liitteeseen yksi uudet luvut kohtaan B eh, naapuruusmaissa. Siinä tulisi sanoa 13 miljardia 664 miljoonaa ja Välimeren 9 miljardia 700 miljoonaa Välimeren maiden osalta. Ja näiden muutosten seurauksena artiklan 2 kohtaan 1 tehdään muutoksia, siis alakohtaan 1 29 miljardia 567 miljoonaa on oikea luku ja 27 miljardia 567 miljoonaa. Kiitoksia Kalfin. Vastustetaanko tätä? Ei vastusteta. Eli nimenhuutoäänestys tästä tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja tarkistus on hyväksytty. Sitten me menemme numero viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero kaksi, minimeen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Everybody's voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero kolme, jälleen nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Jos koneiden kanssa on oikeu- vaikeuksia, niin voimme korjata sen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ehdotuksesta muutettuna. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. The next item is the, is the report by Mr. Seuraava aihe esityslistalla on EUn ja Korean tasavallan välinen vapakauppasopimus. Edustaja Sturdy, joka haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. <laughs> Chairman, I know everybody wants to rush off. I just want to puhemies. Tiedän, että kaikki haluavat kiirehtiä. Haluan kiittää komissiota ja varjoesittelijää tästä. Tämä on todella... Ähm, mahtava, hieno vapaakauppasopimus ja parlamentilla on hieno mahdollisuus tukea tätä ja tehdä ehdotuksia, jotka ovat fantastisia tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia puhemies. Thank you. Kiitos. Tämä fantastinen sopimus on äänestettävänä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme herra Sturdia. Seuraava on Egyptin tilanne ja monet päätöslauselmaesitykset siihen liittyen. Tässä on kappale yhdeksän, osa kosta kohdalta päätös hyväksytty sitten toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kappale 11, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa päättyy. Hyväksytty. Seuraava osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 15. Ensimmäinen nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on seuraavana päätöslauselmaesitykset Tonavan aluetta koskevan EU-strategian täytäntöönpanosta. Ensimmäinen tarkistus on vedetty pois, eli me äänestämme koko tekstistä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Sitten meillä on oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä päätöslauselmaesityksiä kuusi kappaletta. Kokonaisuudesta äänestetään nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on sitten on Maailmanpankin energiastrategian päätöslauselma esitys. Me aloitamme tämän kappaleesta kaksi osaa osalta. Ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty toinen osio puolesta vastaan tyhjä, minä uskoisin, että tämä on hylätty. Me tarkistamme sen sähköisesti. Nyt äänestys alkaa. We vote on the second part. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mutta tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa jälleen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty, joten me siirrymme e, tarkistukseen numero kaksi puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän koneella. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale seitsemän, ensimmäinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Me tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty se toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 10 kohta kohdalta ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappa, kappale 12, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme johdanto-osan kappaleisiin A kahdessa osassa puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Sitten kohta C, äh, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjään hyväksytty. Ja nyt sitten koko päätöslauselma esitys puolesta, vastaan tyhjään. Tämä on hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Seuraavaksi äänestämme kuudesta päätöslauselmaa esityksestä, jotka koskevat Eurooppa 2020 strategiaa. Aloitamme kohdasta kolme. Äänestys kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Bulman äh, suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ryhmäni puolesta haluaisin mielelläni tehdä suullisen äh, tarkistuksen jotta voitaisiin vahvistaa äh, tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja sukupuolia, äh, puolen tasa-arvoa. Tässä uusi kappale 10a vaatii, että sukupuolten tasa-arvo on avain tavoite, jotta saavutetaan EU 2020 haasteet. Äh, vaatii siksi, että naiset osallistuvat täysin työmarkkinoille ja naistyöntekijät otetaan täysin mukaan ähm, työkoulutukseen vaatii myös, että poistetaan palkkakuilu miesten ja vaisten välillä. Kiitos. Vastustaako joku? Ei, joten voimme äänestää suullisesta tarkistuksesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kohta 12 kahdessa osassa. Nimen huutoäänestyksiä molemmat. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Eikö vielä? Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 13 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kukaan ei valita. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Sekin on hyväksytty. 20. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin ikään hyväksytty. Kohta 21. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Sekin on hyväksytty. Kohta 23. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on selvästi hyväksytty. Toinen osa. Äänestys <laughs> päättyy, sanoo puhemies, ja pyytää anteeksi. Äänestys alkaa te tässä jo hämmennyin. Äänestys alkaa ja päättyy nyt. Se on hyväksytty. Nyt tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselman esityksestä työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnalta, joka koskee jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpanoa. Aloitamme kohdasta neljä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selkeällä enemmistöllä. Kohta seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. Ah. Anteeksi, jos keskeytän menettelyn, mutta minun äänestyskoneeni ei valitettavasti toimi. Ich schicke gleich einen Techniker zu Ihnen lähetämme teille heti te- teknikon sinne. Now we vote on the resolution. Nyt äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme Beresin mietinnöstä, joka koskee jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoja. Äänestämme päätöslauselmasta nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Oliko kaikilla aikaa äänestää? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Seuraava kohta. Kuusi päätöslauselmaesitystä, jotka liittyvät elintarvikkeiden hintojen nousuun. Tarkistus viisi nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, sanoo puhemies. Kohta kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jälleen kerran hylätty. Kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmannen kerran hylätty. Nyt kohta viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Haluatteko tarkistettavan tämän? No, tarkistetaan koneen äänestyksenä. Äänestys alkaa. Eli toinen osa kohdasta viisi. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Nyt menemme tarkistukseen yhdeksän nimen hotoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Joten kuutonen kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta kymmenen kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Voidaan tarkistaa koneellisesti. Mielestäni se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Seuraavaksi nostakaa kädet kunnolla ylös. Kohta 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohden 20 jälkeen tarkistus 10. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 tyhjää hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus seitsemän Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hmm, hmm. Se on hyväksytty kolmella äänellä, kolmen äänen erolla. Tässä tapauksessa menemme tarkistukseen kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme tarkistukseen kolme puolesta vastaan hiukan epäselvältä näyttää. Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Johdanto-osakappale D kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, hyvät kollegat. Tässä olikin koko äänestyslista käyty läpi. Kiitoksia kovasti yhteistyöstänne. 28 minuuttia 30 sekuntia vei tämä äänestysaikaamme. Ja nyt kuulemme äänestysselityksiä. So, thank you very much. Great. Didn't take 40 minutes. Thank you. Now we will have the explanation of the vote. Nyt kuulemme äänestysselitykset. Aloitamme Salva Bidegain mietinnöstä. Nikolaas on listallani.